esitellä esityslista keskiviikolla ja torstailla. Lopullinen esityslista. Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 10. maaliskuuta. 113 artiklan mukaan on teille jaettu. Olen käynyt laajia konsultaatioita poliittisten ryhmien kanssa. Ja niistä on tullut esille ja niistä on sovittu seuraavat muutokset. Luen ne teille. Keskiviikko, eli tänään, 23. maaliskuuta. Esitysestalle otetaan keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista koskien Japanin tilannetta, koskien ydinvoimalan äh, hätätilaa. Se korvaa komission ja neuvoston lausumat äh, Euroopan naapuruuspolitiikasta, joka siirretään huhti, huhtikuulle eli kahden viikon päästä. Tekstistä äänestetään torstaina, se koskee Japania. Toinen ehdotus. Balsaanin mietintö budjettivalmistelusta vuodelle 2012. Otetaan esityslistalle torstaina toiseksi kohdaksi yhteiskeskustelun jälkeen, joka koskee lentoliikenne sopimuksia. Kolmas kohta keskiviikon muutoksista. Esitykselle otetaan suullinen kysymys ympäristövaliokunnalta komissiolle, Euroopan unionin komissiolle, direktiivin toimeenpanosta, joka koskee polttoaineiden laatua, mukaan lukien EUn oletusarvo öljyhiekalle ja liuskeöljylle. Se korvaa Balsanin mietinnön. Esityslistalla tästä asiasta ei ole päätöslauselmaa. Sitten keskiviikolla neljäs muutos, kollega Chichesterin mietintö. Euroopan verkkoturvallisuusvirastosta, verkko- ja tietoturvavirastosta, siitä ei käydä keskustelua ja äänestys on huomenna. Sitten torstaita koskeva muutos 24. maaliskuuta herra Simpsonin mietintö Euroopan matkailutilastoista siirretään huhtikuun istuntoviikolle. Toiseksi Moreiran mietintö makrotaloudellisen avun jatkamisesta Georgialle siirretään myöskin äh, huhtikuun istuntojaksolle. Ja sitten äänestykset pääsylauselmaehdotuksesta ehdotuksesta EU-Mauritania kalastuskumppanuussopimuksista. Se lykätään yhteen seuraavista istuntojaksoista. Nämä ovat muutokset esityslistaan, joista on keskusteltu poliittisten ryhmien kanssa. Ja näistä on, näihin on ilmaistu hyväksyntä. Esityslista on näin muodoin vahvistettu. Sitten siirrymme seura- seuraavaan tärkeään äänestykseen. Kaikki olemme varmaan tietoisia siitä, miten tärkeää se on. Eli esillistellä on äänestys Elmar Brokin ja Gualtierin mietinnöstä, joka koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen muuttamista niitä jäsenvaltioita ja niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro.